Morning. You have already? Okay. We are waiting because someone has not uh, got to the, the car. No niin, hyvä. Odotellaan hetki vielä. Hyvää huomenta kaikille. Mennään ensimmäiseen äänestykseen. Äh, ensin äh, Adi Adinolfin äh, mietintö. Oletteko valmiit? Voimme lähteä äänestämään. Kompromissi yksi. Esittelijä. Hyväksytty. Anteeksi, puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi toisella sivulla esittelijältä. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi kolme seuraavalla sivulla. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty sitten tarkistus 16. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 fraksilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan. Puolesta ensin vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Eli äänestämme koneellisesti kompromissista kahdeksan. Äänestys alkaa. Pieni hetki vielä. 14 puolesta, 8 vastaääntä hyväksytty. puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän, esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 parakanda puolesta. 61 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä pyydettiin, että toistettaisiin 61, siitä johtui tämä, että kaksi kertaa mainitsin. Hyvä. Sitten 65 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa 65. Äänestys päättyy. hyväksytty yhdellä äänellä, yhden äänen enemmistöllä. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten tarkistus 82 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 58 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 1 puolesta. Nostakaa kunnolla käsi ylös puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämänkin koneellisesti. Eli suullinen tarkistus 1 kyseessä. kuinka moni vastustaa esitystä. Yli kaksi. Eli ei äänestystä. Näin on hyppäämme saman tien tarkistuksen 83 kohta kohdalta. Äänestys. Ensimmäinen osa tarkistuksesta 83 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta tarkistamme koneellisesti. hylätty. Sitten osa kaksi. Ei vaan hyppäämme tarkistukseen 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta. Eli tarkistamme vielä koneellisesti äskeisen 63 tarkistuskoneellisesti äänestys alkaa, äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 seuraavana puolesta vastaan. Ku, vastaan nyt vielä uudelleen. Yksi. eli puolesta vastaan hyväksytty. 76, joka löytyy seuraavalta sivulta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys lausuntoluonnoksesta puolesta vastaan tyhjää anteeksi, koneellisesti äänestämme, siis äänestys alkaa puolesta. Äänestys päättyy. 24 puolesta, kaksi vastaääntä, ei tyhjiä. E, onnittelut esittelijälle. Esittelijä, olkaa hyvä. E, kiitos. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia, jotka olivat mukana kokouksessa, mutta toteaisin vielä, että ei ollut kovinkaan helppo tehdä yhteistyötä sihteeristön kanssa ja pahoittelut tästä ryhmille varsinkin. Eh, tässä oli joitain eh, väärinkäsityksiä, mutta itse en olisi mitään poliittista suuntaviivaa esittänyt ennen kuin olisin kuullut kaikkia ryhmiä ensin. Tästä varmasti koordinaattorin kokouksessa vielä puhutaan lähemmin. Valiteltava oli myöskin, että kaikkia ei saatu tähän mukaan. Eli tärkeää on, että eh, saadaan kaikki mukaan eh, todellakin, kun varjoesittelijät kokoontuvat. Kiitokset esittelijä, kiitokset eh, varjoesittelijä myöskin sihteeristölle, vaikka tässä eh, jotain hankaluutta olikin, mutta lopputulos vaikuttaa kuitenkin hyvältä. Sitten seuraavaan äänestykseen Nikolaus Suntiksen eh, lausunto. En tiedä, haluatteko puhua nyt vai vasta lopussa. Hyvä, eli voimme siirtyä äänestyksiin saman tien. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa tarkistuksesta y- kompromissista yksi. Siis tarkistamme kompromissin yksi koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Kyseessä kompromissi kaksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, hylätty. Sitten tarkistus 19 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistamme koneellisesti. Kyseessä siis tarkistus 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty yhden äänen enemmistöllä. Vai oliko tässä joku ongelma? Tästä äänestimme sitten tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 kahdessa osassa EPPn esityksestä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 esittelijältä puolesta. Puolesta vielä uudelleen vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 esittelijältä kohta kohdalta ja sitten toivesta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osa kaksi puolesta vastaan Ensin puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme osan kaksi koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yhdellä äänellä hylät. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 33 Rakicilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme koneellisesti. Eli koneellisesti kompromissi neljä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 36, kohta kohdalta äänestys osa 1, puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty, osa 2, puolesta, vastaan, tyhjä Tarkistamme koneellisesti osan kaksi tarkistuksesta. 36 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 35. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 aukesi, koska edellinen hyväksyttiin. 35, sitä äänestimme 39. 24 seuraavana puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta, vastaan tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti, kun alkaa kohdasta 42. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. 43 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjään hyväksytty. Sitten tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 seuraavalla sivulla. Ja EPPltä suullinen tarkistus. Käykö se kaikille puolesta? vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestävätkö kaikki? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkuusi puolesta, kaksi vastaääntä, yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle ja myöskin varjoesittelijöille. En tiedä, haluaako esittelijä kommentoida, käyttää puheenvuoron. Eh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που όχι μόνο που ψήφισαν. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia kollegoita, ei pelkästään niitä, jotka puolsivat tätä lausuntoluonnosta, vaan myös niitä, jotka silloin kun laadimme tätä tarkistuslistaa ja kompromissitarkistuksia, kaikki kollegat ovat osoittaneet konsensushenkeä ja yhteistyön henkeä. Sama koskee tätä minun lausuntoani ja näin olemme saaneet aikaan hyviä kompromissitarkistuksia ja kiitän erityisesti sihteeristöä ja kaikkia niitä, jotka ovat minua tukeneet ja auttaneet prosessissa. Tämä oli vaikea teksti. Olemme nähneet sen äänestyksen aikana, mutta pääsimme maaliin kuitenkin. Kiitän kaikkia ja toivon, että tämä kaikki tulee toteutumaan sitten ruohonjuuritasolla. Kiitän. Kiitos. Kaikki varmasti tässä todellakin ovat ponnistelleet mahdollisimman hyvän kompromissin aikaansaamiseksi. Kiitokset esittelijälle, varoistelijoille ja myöskin sihteeristölle hyvästä tuesta ja kaikille muillekin. Kiitokset. Hyvä. Nyt voimme mennä sitten eteenpäin. Seuraavana tärkeä aihe, kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi. Tästä kovasti itsekin mm, taistelin taisteltiin sen eteen, että eh, saataisiin vuoden 2018 teemavuodeksi juuri tämä. Ja haluaisin todellakin muistuttaa kaikkia siitä, että melko myöhässä vaiheessa saatiin komission ehdotus, siihen vierähti aikaa niin paljon, että oltiin elo mm, syyskuussa, ja niinpä päädyttiin siihen, että käytettäisiin yksinkertaistettua nopeutettua menettelyä tämän mietinnön osalta. Näin ollen eh, joidenkin kohtien osalta menetellään juuri tällä tavalla. Tämä menettely teille on tuttu, ja haluaisin omalta osaltani kiittää esittelijää, joka ryhtyi töihin välittömästi ja nopeasti tapasi myöskin varjoesittelijät. Tämä oli hyvä, koska näin mahdollistettiin se, että kuitenkin kaikki pystyivät keskustelun osallistumaan kun halutaan kulttuuriperintöä edistää ja säilyttää. Se on suuri haaste Euroopalle, koska nämä asiat ovat hieman Eh, eri eh, arvossa eri alueilla tilanteessa. Nyt tietysti eh, on pyritty siihen, että kulttuurikysymykset huomioitaisiin paremmin myöskin, kun puhutaan muista yhteyksistä, esimerkiksi globalisaation ja talouden mukanaan tuomista haasteista. Ja on tärkeää tehdä yhteistyötä myös kolmansien maiden kanssa ja vuoropuhelua tarvitaan. Ja tärkeää olisi, että jo ensi vuonna mentäisiin hyvin valmistelutöihin ja tässä todellakin tarvitaan vahvaa jäsenmaiden panosta, mutta ei pelkästään kansallista panosta, vaan todellakin tarvitaan sellaisia toimia, jotka nimenomaan vaikuttavat tähän eurooppalaiseen ulottavuuteen, kun kulttuuriperintöön liittyvistä kysymyksistä puhutaan. Varmasti eh, ja Konu eh, käyttää puheenvuoron ihan hetken kuluttua, mutta hieman ajoista muutamalla sanalla. Toteaisin, että todellakin tässä on kovasti mm, ton ponnisteltu ja talousarviovaliokunna kunta sitten myöskin totesi, että mitä tulee rahoitukseen, nämä valmistelutyöt ensi vuoden osalta on huomioitu talousarvioesityksessä. esityksessä ja se, mitä komissio alun perin esitti, ei käynyt meille, koska siinä esitettiin leikkauksia juuri niistä kysymyksistä, jotka ovat ongelmallisia muutenkin, eli kulttuurin sektorilta. Ja, ehm, Jeski varjo esittelijä ja talousarviokysymyksestä vastaava kollega todellakin ponnisteli kovasti, jotta päästäisiin tästä umpikuesta eroon. Ja on todettava, että talousarvosta vastaava valiokunta todellakin nyt ensimmäistä kertaa esitti näinkin eh, vahvasti sen, että kulttuurikysymykset tulisi huomioida paremmin. Ja toivottavasti eh, neuvosto on valmis hyväksymään tämän ehdotuksen, koska todellakin ensi vuonna kulttuurivuotta valmistellaan, joka sitten pidetään vuonna 2018. Mutta nyt puheenvuoron saa esittelijä. Olkaa hyvä. În eh, continuarea celor spuse de doamna Silvia Costa,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 haluan laittaa nimeni siihen ja kerätä siihen kaikki ne eri ajatukset, joita siihen halutaan sisällyttää, mutta se on koko meidän valiokuntamme mietintö. Jos otetaan huomioon kaikki ne ehdotukset, joita on tehty tähän mennessä, niin ne tulevat siis tähän mukaan. Näin ollen aivan selvästi sanottuna tässä seurataan yksinkertaistettua menettelyä ja sen seurauksena meidän tulee keskittyä tiettyihin nimenomaisiin tarkkoihin kohtiin, joita sitten täytäntöön pannaan. Meillä on joitakin tarkistuksia esitettävänä. Tietysti meillä on paljonkin sanottavaa suhteessa Euroopan komission. Mutta luonnollisestikin haluan kiinni, eh, kiittää Euroopan komissiota erittäin täydellisestä tekstistä. Teksti on eh, erittäin hyvä. Ja se osoittaa selkeästi sen, miten kulttuuri perintökysymykset toimivat. Ja tehän tunnette hyvin sen, että puheenjohtaja Juncker on myös käsitellyt eurooppalaista kulttuurivuotta. Ja tämä on ainoa mietintö, joka tämän toimikauden aikana asiasta julkaistaan, mutta ehkäpä meillä pitäisi olla tavoitteena ottaa käyttöön tietty rytmi meidän tulisi kyetä pysymään siinä, vaikka se olisikin hieman hitaampi rytmi, kun puhutaan eurooppalaista kulttuuriperinnöstä. Toivon, että mietintö tässä suhteessa oli viimeinen ja vuosi 2018, Euroopan kulttuuriperinnön vuosi, olisi kaikkein mielenkiintoisin, joka tähän mennessä on ollut. Olen myös hieman tarkastellut sitä, mitä on tehty aiempina vuosina Ja käsittääkseni aiemmat vuodet eivät ole niin onnistuneita. Hyvin paljon painotettiin viestintää ja konferensseja ilman mitään muita asioita. Edustaja Kosta ja te kaikki muutkin varmasti tiedätte sen, että pääaiheena on budjetti. Mandaatti, jota täällä ehdotettiin, on liian kapea-alainen. Ja Yhteisissä keskusteluissa me sitten määrittelemme sen yhteistyössä ja määrittelemme myös rahoitusosuudet. Ehkäpä näin äh, rahoitusosuudesta tulee joku keskimääräinen noin 4 miljoonaa verrattuna aiempiin osuuksiin. Mutta en siis hyväksy sitä, että rahoitusosuus vuonna 2018 vähennetään Luova Eurooppa-ohjelmasta. Yhdessä edustaja Kostan niin ja Morganon kanssa olemme esittäneet tarkistuksen, jossa vaaditaan sitä, että saadaan rahoitukseksi miljoona euroa lisää valmisteleviin toimiin. Toinen tärkeä kohta koskee tälle vuodelle ehdotettuja toimia ja haluaisin saada lisäehdotuksia teidän puoleltanne ja nopeammin. Ja olen myös varma siitä, että meidän tulee edetä toisella tavalla kuin tähän mennessä. Minun käsittääkseni kannattaisi pyrkiä ottamaan mukaan enemmänkin jäsenvaltioita, mikä edellyttää budjetin lisäämistä, koska jokaisella jäsenvaltiolla on omat vaatimuksensa. Jokainen haluaa viedä eteenpäin omaa kulttuuriperintöään ja tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy siis ottaa käyttöön laajempi budjetti, jotta voitaisiin mahdollistaa se, että kaikki jäsenvaltiot voivat omaa kulttuuriperintöään esitellä. Minulla on myös teille suuri pyyntö. Esittäkää näitä toimintasuunnitelmia, sillä minulla on liikaa ajatuksia omassa päässäni tässä suhteessa. En tiedä, mitä, mikä olisi paras ratkaisu. Ja meidän tulee pohtia näitä joustavia vaihtoehtoja budjettiin. Kun luomme julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, niin saamme aikaiseksi myöskin synergiaa verrattuna olemassa olevaan tilanteeseen ja voimme näin ehkä myös lisätä budjettia huomattavin määrin. Ja toivon kaikesta sydämestäni, niin, että onnistumme tällä kertaa ottaa mukaan jäsenvaltiot, kuten myöskin paikallisviranomaiset ja muut sidosryhmät. Kun puhutaan sitten kumppanuuksista, haluaisin työskennellä kompääosaston kanssa ja analysoiden eden, aiempia budjetteja. Niistä näkee, että suurin osa on mennyt viestintätoimiin. Tietysti on tärkeää viestittää asioista hyvin, mutta minun käsittääkseni Äh, tilanne ei ole tasapainoinen. Haluaisin tarkastella tätä uudelleen ja mm, toimia niin, että kon pääosasto voisi kattaa osan näistä kustannuksista. Niin, että voisimme tarkastella sitä, millä tavalla voisimme saada aikaiseksi enemmän ja itse voisimme tarkastella myös sitä, että saisimme aikaiseksi paremman suorituskyvyn tälle vuodelle. Budjettihan ei ole mitenkään suuri ja säästöjä pitää tehdä, mutta ainakin kerran viidessä vuodessa pitäisi tällainen kulttuuriperinnön vuosi olla. Niin, Puhuin siis siitä, miltä minusta nyt tuntuu, enkä tiedä mikä tässä tämä lopullinen muoto on, mutta jossain kohdin Eurooppaa ehkä pitäisi pohtia tällaista mielenilmausta tai näyttelyä, jossa esitettäisiin kansallisia kulttuuriperinnön symboleja yhdessä samassa paikassa. Silloin se olisi erittäin näkyvää. No niin, pyydän teitä käyttämään puheenvuoroja, viestittämään minulle ajatuksianne. Näin. Huomenna nähdään sitten, mitä voidaan tehdä tässä suhteessa ja tapaan silloin varjoesittelijät. En tiedä vielä kyllä milloin tarkalleen ottaen, mutta mulle on hyvä uutinen. Se on seurasta siitä, mitä sanoin tässä puheenvuoroni aluksi. Minun mielestäni meillä on yhteisiä näkökohtia riippumatta poliittisesta suuntauksestamme. Olemme puhuneet myös näistä kulttuurihankkeiden rahoitusosuuden kasvattamisesta 5 miljoonasta eurosta. Tämä onnistutaan tekemään kiitos yhteisten ponnistustemme ja asiat on otettu huomioon jo uudessa budjettisäännöstössä. Teksti tulee parlamenttiin hyväksyttäväksi pian. Sain juuri kuulla siitä. Keskustelin asiasta sekä kulttuuri- että aluekehityskomissaarien kanssa. Ja nyt tämä kynnysarvo on poistettu rahoituksessa ja se on meille kaikille menestystarina. Kiitos kaikille siitä. Loput sitten huomenna. Grazie eh, anche per questa disponibilità all'ascolto e a Kiitokset. Ja on todellakin hyvä, että tässä on voitu hyödyntää nopeutettua menettelyä. Komission esittelemä ohjelma vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta myöskin, mitä tulee eh, sen eh, määrittelemään puitteistoon ja yksityiskohtiin. Ja niin kuin esittelijä totesi, Todellakin hyvä on, jos vuosi 2017 muodostuu tärkeäksi myöskin. Eli jo alussa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että mukana eivät ole pelkästään jäsenmaat, vaan muutkin tahot. Ja nyt tosiaankin puheenvuoroihin varjoesittelijät ensin ja sitten kollegat, mutta älkää ylittäkö kolmen minuutin puheaikaa. Ensimmäinen puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on kolme asiaa tässä ja niitä ei pitäisi sekoittaa. Ensimmäinen on tämä teksti, josta tänään puhumme. Toinen asia on sitten raha. Ja kolmas asia on tapa, jolla täytäntöön pannaan eurooppalaista kulttuuriperinnön teemavuotta – Ensinnäkin tähän tekstiin. Mielestäni se on riittävän hyvä ja haluan vedota teihin, että siihen ei tarkistuksia esitettäisi, koska meillä ei ole paljon aikaa jäljellä. Teksti on riittävän hyvä, se on ristiriidaton ja aika ei ole puolellamme tässä. Sen takia on edettävä nopeasti. Vetoan siis teihin ja haluan, että saamme asian pulkkaan ajoissa. Toinen asia on sitten raha. Mitä enemmän odotuksia on, sitä enemmän menestystä myös. Olemme hyvin tyytyväisiä nyt budjettikomitean, äh, budjettivaliokunnan hyväksymiin asioihin. Mehän yritämme tietenkin mm, olla säästeliäitä talousarviossa, mutta kuitenkin me olemme taistelleet pilottihankkeidemme puolesta ja onnistuimmekin. Rahoituskysymys oli meille onnistuminen, koska poistimme tämän 5 miljoonan tason ja asetimme uuden kynnysarvon 10 miljoonaksi. Eli keskikokoisia hankkeita voitaisiin myös ottaa mukaan nyt potentiaaliseen rahoitukseen näissä aloitteissa kulttuuriperinnön eurooppalaisena te- teemavuonna. Täytäntöönpanotapa, joka on kolmas asia, josta haluan puhua. Se on vielä avoinna, siitä on vielä keskusteltava. Eh, niin kuin Helga Truppel mainitsi, vuoteen 2019 siirtyminen meidän on pystyttävä vetämään yhteen vuonna 2018 ja tarvitsemme vähän enemmän toimintaa siksi tätä olisi lykättävä hiukan eteenpäin. Ja toinen asia on sitten se, että me emme saa antaa tapahtua uudelleen, mitä kerran jo on tapahtunut. Esimerkiksi, että uusi ohjelma, joka on hyvin tärkeä, on rahoitettu eh, Creative Europe-ohjelmasta, koska sehän tarkoittaa sitä, että me otamme rahaa joltain muulta tärkeältä hankkeelta. Niinpä meidän pitäisi kaikki pitää mielessämme se, että on taattava kunnon rahoitus vuodelle 2018 ja ensi vuoden kesäkuussa sitten on keskityttävä siihen, että me menetä tilaisuutta. Kiitos. Ja kollega Morgano. Kiitokset ja Morgano seuraavana, olkaa hyvä. Kiitokset. Voin yhtyä siihen, mitä tässä jo kollegat ovat esiin tuoneet. Tietysti katsoisin, että tästä mietinnöstä tulee äänestää joulukuun täysistunnossa, koska muutoin ei välttämättä edetä ajoissa näissä asioissa. Mutta kannattaa kuitenkin muistaa, mikä on tavoitteena tällä eurooppalaisella kulttuuriperinnön teemavuodella. Ensinnäkin eh, lisätä erityisesti nuorten tietämystä ja ymmärrystä eh, historiasta ja perinteestä ja ymmärtää se, kuinka tärkeää on, että eh, kulttuurinen rikkaus on niinkin monen kirjavaa. Ja kannattaa myöskin eh, hieman miettiä sitä, eh, miten eh, tulevaisuudessa parlamentti voisi paremmin painottaa näitä kysymyksiä. On erittäin tärkeää, että käynnistetään konkreettisia aloitteita, niin kuin tässä kollega ja puheenjohtajakin jo totesivat. Ja aloitteiden tulee olla sellaisia, että niitä käsitellään riittävän syvällisesti. Tietenkään niitä ei tässä nyt aamupäivän kuluessa ehditä läpikäydä, mutta kuitenkin näin saataisiin jatkuvuutta tälle aloitteelle eh, koko vuoden ajaksi ja todellakin eh, jonkinlainen logo esimerkiksi tälle hankkeelle tarvittaisiin, kun koko kun tätä teemavuotta ajatellaan. Eikä voida ajatella, että vain niin sanotusti e, yhteisönä unionin kautta e, tämä kaikki hoituu. Se ei suinkaan, vaan tässä todellakin tarvitaan myös jäsenmaita mukaan ja tähän suuntaan on ponnisteltava meidän täällä parlamentissa, mutta myöskin komission on tämä seikka huomioitava jotta eri tasoilla ja tahoilla todellakin asioissa edetään ja on tärkeää, että mukaan saadaan myöskin jäsenmaat, alue ja paikallistason edustajat, e, koska nämä ovat sellaisia kysymyksiä, että e, loppujen lopuksihan tässä nimenomaan on kyse ihmisestä ja heidän e, huomioimisestaan. Toisaalta Meidän mielestämme olisi hyvä, jos uusi budjettikohta olisi mahdollista ottaa käyttöön tässä yhteydessä silloin, kun puhutaan e, luovan Euroopan-hankkeen rahoittamisesta. Mutta voisi olla mahdollista ajatella myös seuraavan tyyppistä rahoitusmallia, sellaista, jossa huomioitaisiin eh, nämä eh, yleislinjaukset, jotka eh, jollain tavalla huomioivat tämän teemavuoden. Ja voitaisiin ajatella, että näihinkin kohtiin olisi mahdollisuus esittää lisärahoitusta. Mutta selvää on, että toimielinten välistä yhteistyötä on lisättävä Eli parlamentin neuvoston ja komission tulisi tehdä tässä hyvää yhteistyötä ja parlamenttia välttämättä huomioida kaikissa kohdissa, kaikissa esityksissä Toisaalta tässä esimerkiksi puhutaan kansallisesta koordinoinnista eh, komission ja jäsenmaiden välillä. Tässä yhteydessä olisi syytä myöskin huomioida Euroopan parlamentti, jotta todellakin ymmärrettäisiin, kuinka tärkeä asia ja kuinka hyvin tämä asia on esillä myöskin täällä Euroopan parlamentin puolella. Kiitos. Eh, Kiitokset ja sitten eteenpäin puheenvuoroissa. Olkaa hyvä. Eh, grazie, Presidente. Naturalmente eh, le idee, le proposte dipendono anche... No rahoitus, rahoitusta on leikattu ja se on tietysti asia, joka voi, ei voi olla vaikuttamatta. Näinhän on melkein aina ja ehkä meidän kannattaa todellakin hieman tarkastella – tätä asiaa ja vähän radikaalimmin eh, protestoida, eh, protestoida juuri sitä, että näinkin vähillä varoilla näitä kulttuurihankkeita yritetään eteenpäin viedä. On selvää, että kulttuuriperintö on erittäin suuri rikkauden lähde Euroopassa. Ja jos se tunnustetaan, niin olisi tärkeää sitten eh, huomioida myöskin tämä rahoitusta ajatellen. mutta tällainen yhteinen portaali, sitä pidän ihan hyvänä lähestymistapana ja uskoisin, että todellakin sillä tavalla asiaa kannattaisi lähestyä. Ja voitaisiin ajatella tällaisen lähestymistavan lanseeraamista. Mutta todellakin, kun nyt vähillä varoilla edetään, niin kannattaa miettiä, mihin ne käytetään. Ensinnäkin tavoiteasettelu ja toisaalta sitten mahdollinen logo niitä on tarkasteltava. Ja toisaalta kohdennetaanko toimet tiettyyn kohderyhmään, esimerkiksi erityisesti nuoriin. Ja toisaalta sitten ajatellaanko sitä, kuinka haavoittuvassa asemassa kulttuuri, perintö on nykymaailmassa, kun tehdään leikkauksia eh, valtion varoihin ja toisaalta ilmastonmuutos myöskin kuluttaa eh, kulttuuriperintöämme, varsinkin eh, epävakaassa taloudellisessa asemassa olevien jäsenmaiden osalta. Eli nämä seikat kannattaa varmasti myöskin muistaa. Kiitokset ja seuraava puhuja. Kiitos Silvia, kun puhumme kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta ja ylipäänsä kulttuuriperinnön käsitteestä Euroopassa on tehtävä selväksi, mikä on meidän ymmärryksemme kulttuurista. Haluan korostaa, että kysymys on nimenomaan demokraattisesta kulttuurista, että toinen kulttuuri ei ole toista parempi, koska meillä on huonoja kokemuksia Euroopassa siitä, mitä tarkoitetaan, jos on käsitys kulttuurista, jolla on ylemmyyden tunne suhteessa toiseen kulttuuriin. Meidän pitää vastustaa etnistä tai nationalistista kulttuuria, koska se ei tuo kansoja yhteen, sen sijaan se jakaa ihmisiä. Siksi tällainen yleinen käsitys on tehtävä selväksi, että me lähdemme demokraattisesta kulttuurin käsitteestä ja käsitteestä inkluusioon ja siihen, miten vähemmistöjä käsitellään, vaikka meillä onkin valtavirtaväestöä tai enemmistöväestöä, niin että puolustetaan avoimuutta ja että on poliittinen äm, tuki sille, että ymmärrämme, että kulttuuri lähtee demokratiasta, se on demokraattinen kulttuurin käsitys ja sen pitää olla ajava voima, kun me vietämme tällaista eurooppalaista teemavuotta kulttuuriperinnön suhteen. Ja siksi, koska meillä on niin valtava poliittinen keskustelu käynnissä siitä, pystymmekö elämään vähemmistöjen kanssa ja eri uskontojen kanssa. Me tarvitsemme tällaista jakolinjaa suhteessa terrorismiin ja vihamielisiin lähestymistapoihin, ja että meillä on valtava potentiaali käsitellä vähemmistöjä, ja meidän on puolustettava tällaista avoimen yhteiskunnan käsitteistöä. Siksi on hyvin tärkeää pitää hyvin selkeänä tässä mietinnössä se, että me olemme yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, kansalaisjärjestöjen kanssa niin, että heidät otetaan mukaan, ettei tämä rajoitu vain tiettyihin instituutioihin, vaan se on avoimempi prosessi, johon koko yhteiskunta voi osallistua. Ja haluaisin myös kannattaa sitä, mitä kollega sanoi. Me tarvitsemme uuden budjettikohdan. Emme pysty tekemään tätä Creative Europe-ohjelman kautta. Se on aivan liian rajallinen. Ja toivon mukaan pystymme löytämään liittolaisia parlamentista, että teemme selväksi, että kysymys ei ole vain tälle hyvin rajoitetulle luovien hankkeiden edistämiselle, vaan tämä Euroopan unionin oma ymmärrys itsestään on hyvin tärkeää ja pitäisi siksi löytää myös uusi rahoituskohta koko tälle hankkeistolle. Kiitos. Adinolfi. Adinolfi. Kiitos. Eh, lehdistötiedoteista saa lukea hienoja asioita, mitä tulee tulevaan kulttuurin teemavuoteen. Ensinnäkin, että lisätään tietoisuuttamme eh, omasta yhteisestä historiasta ja kuinka saada integraatiokehitys paremmalle mallille tätä kautta. Kaikkia tällaisia hienoja asioita saa lukea, mutta sitten kun tarkastellaan eh, kulttuuriperintöä, niin eh, on pidettävä mielessä se, että eh, on eri asia, jos puhutaan kiinteästä kulttuuriperinnöstä tai sitten eh, materiaalisesta sellaisesta, mutta ongelmana kuitenkin on aina se, että jos ainakaan vähimmäisbudjetista ei pidetä huolta, niin saattaa syntyä huononlainen vaikutelma ja eh, toisaalta sellainenkin tilanne saattaa mm, ilmetä, että kansalaisemme eivät edes tiedä, että kulttuuriteemavuosi on menossa. Olisi erittäin tärkeää, että budjettikysymykset hoidettaisiin kuntoon. Meidän omalta osaltamme tulisi miettiä, mikä olisi paras ratkaisu, jotta saataisiin todellakin paras mahdollinen hyöty näistä järjestelyistä. Kannattaa ehkä kiinnittää huomiota siihen, eh, millä tavalla verkottaudutaan, millä tavalla toimitaan, sillä muuten riskinä on se, että emme anna oikein hyvää kuvaa itsestämme emmekä eh, tästä ehdotuksesta. On erittäin tärkeää, että kansalaiset ymmärtävät, mihin tällä teemavuodella pyritään, ettei eh, synny vääränlaisia vaikutelmia, esimerkiksi sellaisia, että sen sijaan, että tuettaisiin kulttuuriperintöä, eh, penostamme johonkin ihan muuhun, emmekä varsinaisesti kulttuuriperintöön, ja syntyy vaikutelma, että emme itsekään oikein siihen usko. Eli näistä kysymyksistä todellakin meidän on ryhmissä keskusteltava, ja todellakin pidettävä huoli siitä, että budjetti on riittävä ja kunnollinen. Talousarviovaliokunnassahan tämä asia on jo ollut esillä, mutta totta asiaan varmasti vielä palataan ja neuvostonkin kanssa toivottavasti saadaan hyvä sopu aikaan. Ville, seuraavana haluatteko käyttää puheenvuoron? Boxer, olkaa hyvä. Köszönöm szépen a magam részéről is úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitív. Minulla on sellainen vaikutelma, että tämä mietintö on oikein hyvä ja kaikki olemme samaa mieltä näistä kysymyksistä. On tärkeää muistuttaa siitä, miten tärkeä eurooppalainen kulttuuriperintö on ja sille laitettu vuosi. Minun mielestäni tämä on sellainen teema, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja näin voidaan myöskin säilyttää kulttuuria paremmin. Meillähän on jokaisella omaa kulttuuriperintömme jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja miksi tämä kulttuuriperintö niin tärkeä sitten meille on? Se on siitä syystä, että meidän täytyy muistuttaa itsemme siitä, mitkä ovat meidän yhteiset juuremme. Mitkä ovat nämä yhteiset nimittäjät? Puhutaan vaikkapa nuorisosta, nuorisotyöttömyydestä. Älkäämme silloin unohtako yhtä asiaa. tuhatta työtä on olemassa. Ja jos voidaan äh, lisätä näitä työpaikkoja, vähentää nuorisotyöttömyyttä matkailun alalla, luoda useita eri työpaikkoja nimenomaan nuorille, niin silloinhan asia on hyvä. Siitä syystä tuen ehdottomasti tätä hanketta. Ja, vielen Dank, äh, Frau. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat esittäisin eh, muutaman huomion eh, tämän ehdotuksen sisältöön liittyen ja painottaisin seuraavia seikkoja. Eurooppaa voidaan tietysti pitää tärkeänä kulttuurialueena ja se voi panostaa siihen, että kansalaiset ymmärtävät, saavat tällaisen eh, selkeän ymmärryksen kulttuurikysymyksistä. Siinä mielessä pidän kulttuuriperintöteemavuotta hyvänä ehdotuksena. Kulttuuriperintö voi olla ikään kuin yhteinen lähde luovuudelle ja toisaalta eh, valistukselle myöskin ihmisoikeuksista. Ja niin kuin täällä jo kollega Krupel totesi, eh, voin yhtyä tähän puheenvuoroon ja tämän tyyppistä teemavuotta voidaan ehkä hyödyntää myös siihen suuntaan, että e, estetään aina vain etenevä e, popularistinen ja mm, äärinationalistinen kehitys Euroopassa. Ja sitten vielä lähemmin vuoden järjestelyistä e, teollinen kulttuuri ja sen tukeminen, koska kun ajatellaan esimerkiksi Saksassa Ruurin aluetta, niin on ymmärrettävää se, että teollisuuden kehityksellä on ollut äärimmäisen tärkeä merkitys e, Euroopan kehitykselle. Ja monet alueet hyötyvät siitä, jos näitä vanhoja entisiä teollisuusalueita elvytetään uuteen eloon vaikkapa kulttuurin kautta. Puolassa, Unkarissa ja vaikkapa yhdistyneessä kuningaskunnassa eh, näin kansalaiset saavat ymmärryksen siitä, eh, miten jos lakkautet, miten saadaan uutta elämään eh, väriä, jos esimerkiksi näitä lakkautettuja teollisuusalueita muokataan uuteen uskoon vaikkapa kulttuurikeskuksiksi. On erittäin tärkeää, että ymmärretään ja muistetaan eh, historia ja taustat, se miten täällä Euroopassa ennen ihmiset elivät ja mitä he tekivät. Ja näin ollen katsoisin, että olisi tärkeää, että esimerkiksi huomioitaisiin eh, työn tekijöiden ammattiyhdistystoiminta ja sen kehitys myöskin historiallisesti tarkastellen, koska sillä nimenomaan on suuri merkitys ja vielä tänä päivänäkin voimme tämän näiden ponnistelujen hedelmistä hyötyä. Ja toisaalta uudet sukupolvet voivat oppia oppia, oppia sen esimerkiksi, että sosiaalisiin etuisuuksiin ei noin vain pääse, vaan että niiden eteen on todellakin taisteltava. Ja tässä yhteydessä sitten huomioitaisin myöskin myöskin kulttuuriset seikat. Eli teollisu, teollinen historia, eh, teollinen kulttuuri, ne tulisi mielestäni läheisesti kytkeä tähän teemavuoteen. Silti Paczka seuraavana, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję. Bardzo podoba mi się koncepcja, którą przedstawił pan Diakonu, aby... Pidän kovasti Diakonun ehdotuksesta ottaa kaikki mukaan kulttuuriperinnön teemavuoteen, mutta herra Morgano sanoi, että myös paikalliset ja alueelliset viranomaiset pitäisi ottaa mukaan tähän. Minusta nuoriso täytyy myös ottaa mukaan. On avattava kilpailu nuorille koko tämän teemavuoden käsitteestä. Silloin kun meillä oli eurooppalainen urheilun vuosi, niin sloganina oli ajatus 12-vuotiaasta. Mielestäni nuoriso olisi kuultava. Grazie Cristina per questa sottolineatura, collega Ferrari. Kiitokset. Ferrain seuraavana. Vielen Dank. Hier sind viele tolle... Kiitokset. Täällä on äh, hyviä ehdotuksia esitetty mutta kannattaa muistaa se, että voimme onnistua kaikessa ainoasti, jos todellakin eh, alue- ja paikallistason edustajat ja tahot saadaan riittävän hyvin mukaan eh, järjestely suunnitteluvaiheessa ja sitten toteutusvaiheessa myöskin. Eh, tulokset unohtuvat melko pian vuoden umpeuduttua, jos kaikki sanellaan täältä käsin. Ei, meidän on otettava eri tahot mukaan ja pyrittävä riittävä hyvään verkottautumiseen. On erittäin tärkeää, että tällä tavalla taistellaan myöskin näitä nationalistisia pyrkimyksiä vastaan ja tätä taustaa vasten voitaisiin pitää kulttuurista teemavuotta tärkeänä. Katsotaan, minkä tyyppisiä kulttuurisia yhtäläisyyksiä meillä on ollut ennenkin, miten yhdessä on eteenpäin ponnisteltu, miten ja minkä tyyppisiä mahdollisuuksia historia tarjoaa tulevaisuutta ajatellen. Eli Tähän ehkä kannattaa kiinnittää huomiota. En niinkään tässä nyt puhu infrastruktuurihankkeista, mutta meidän on todellakin nämä eri puolet huomioitava. Muuten vuodesta ei voi tulla menestyksekäs ei kannata ajatella suuria sanerauksia kulttuurikaupungeissa. Tällaisia sanerauksia tehtiin, mutta sitten yleensä ei ymmärretty, minkä takia tämä kaikki. On erittäin tärkeää, että pyritään johonkin. Se, mitä tehdään, tehdään tietoisena siitä, mihin pyritään näillä ponnistuksilla. Ja on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenmaat tulevat yhtenä rintamana mukana, mukaan juuri sen takia, että jonkinlaista jatkuvuutta nähdään myöskin. Weber, olkaa hyvä. Kestävyys, jatkuvuus, tärkeitä avainsanoja, niin kuin tässä kollega juuri totesi. kulttuuripääkaupunki hankkeiden yhteydessä jo ponnisteltiin sen eteen, että todellakin eh, hankkeet olisivat kestäväpohjaisia, eikä tuettaisi pelkästään elitististä kulttuuria, sellaista, eh, joka heijastuu suurten kulttuuriinstituuttien kautta, ei näin, vaan että kulttuuripääkaupunki hankkeiden yhteydessä ja kulttuuriperintöteemavuosien yhteydessä todellakin saataisiin ihan tavalliset ihmiset mukaan. Ja on erittäin tärkeää, että alue- ja paikallistaso todellakin huomioidaan. Niin kuin kollega totesi, tässä ei todellakaan eh, puhuta, ole, eikä ole tarkoitus puhua vain korkeakulttuurista, konserttiesityksistä, e, teatteriesityksistä tai tietynlaisista perinteisistä muistomerkeistä ja näiden pystyttämisestä. Ei näin, vaan uskoisin, että varsinkin immateriaalinen e, kulttuuriperintö on tässä tarkoitus nostaa keskiön, eli erilaiset kulttuuriset perinteet, eh, joita meillä on aina ollut, eikä näitä nähtäisi ikään kuin eh, rajanvetona ja eh, kuiluna toinen toistemme välillä. Ei näin, vaan että voimme elää omaa kulttuurista perintöämme, mutta sillä ei haluta millään tavalla arvottaa asioita eikä antaa sellaista vaikutelmaa, että oma kulttuuri olisi jotenkin parempi kuin toisen harjoittama kulttuuri. Ei, vaan että keskinäinen ymmärrys ymmärrys näin jopa paranisi, eikä näitä asioita voi määrätä ylhäältä alaspäin. Tietysti eh, voidaan tehdä ehdotuksia jäsenmaiden suuntaan eh, ja esittää jäsenmaille jonkin tyyppisiä menettelyehdotuksia, mutta on erittäin tärkeää, että ponnistelemme sen eteen, että jäsenmaat todellakin ovat halukkaita näin toimimaan ja todellakin, että teemavuodesta tulisi kansalaisia lähellä oleva teemavuosi, ei tällainen elitistinen kulttuurin teemavuosi, vaan että saataisiin kansalaiset ajattelemaan hieman myöskin omaa historiaansa ja tätä kautta saataisiin jatkuvuutta tähän kaikkeen ja toivottavasti myöskin iloa ja hyvää mieltä. It's been a fascinating discussion and... Aivan. Todella mielenkiintoinen keskustelu. Olen pitkälti samaa mieltä siinä, mitä on sanottu, varsinkin nuorison mukanaolosta, koska nuorisohan tämän tulevaisuudemme määrittelee ja on erittäin tärkeää, että nuoriso on kaikessa mukana. Siitä syystä tämä on mahtava tilaisuus myös osoittaa, että kulttuuri ei ole mikään kiinteä asia ja eurooppalainen identiteetti on rikas sekoitus erilaista etnisyyttä, rotuja, uskontoja, kieliä ja erilaisia maahanmuutto- ja pakolaisvirtoja. Siitä syystä on tärkeää, että osoitetaan se, mitä nyt tapahtuu Euroopassa, mitä on tapahtunut vuosisatoja jo. On tärkeää. Minun oma perimäni menee hugenottien aikaan silloin, kun muutettiin maahan, tuotiin pitsi pitsintekotaito ja kaupunki, se isäni syntyi Nottinghamissa, on perustettu hugenottien tekstiilikaupalle. Mitä enemmän osaamme tehdä näitä yhteyksiä menneisyyteen ja osoittaa, mitä Euroopassa tapahtuu, että se ei ole uutta. Ja tämä on mahtava tilaisuus juhlia tuota monimuotoisuutta, juhlia maahanmuuttoa. Grazie. E prima di dare... Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron komission edustajalle, on hyvä, että olette täällä paikalla eh, kulttuurisen innovaation eh, osaston mm, yksikön päällikkö. Eh, muutama sana kuitenkin ennen tätä. Ja aikataulustakin sitten, mutta siihen palaan vielä lopuksi. Eli omalta osaltani toteaisin, että kyseessä on teemavuosi, joka toivottavaisesti todellakin eh, on eurooppalainen luonteeltaan sellainen, että siinä yhdistyvät kansalliset näkemykset, e, niiden kautta yhteinen identiteetti tulee selväksi. Ja toisaalta sitten olemassa olevat verkot, e, niitä osataan hyödyntää. E, kulttuuriset verkot ovat erittäin tärkeitä. Niitä on olemassa, niitä tulee hyödyntää. immateriaalinen ja materiaalinen kulttuuri, molemmat tulee huomioida. Ja niin kuin täällä jo todettiin, Voisi olla hyvä, jos komissio eh, kertoisi hieman logon tai brändin mahdollisuudesta. Eh, tällaista ehkä tarvittaisiin, jos halutaan todellakin selkeät puitteet määrittää teemavuodelle. Ja sitten alue paikallistason mukaantulo. tulo ja mukaan ottaminen. Kollegat kommentoivat asiaa totesivat, että komission neuvoston välinen yhteydenpitohallinnointi on ymmärrettävä asia, mutta tärkeää olisi, että tässä olisi mukana myöskin parlamentti ja toisaalta olisi ehkä tärkeää pitää huoli myös siitä, että kullakin jäsenmaalla olisi oma hallinnollinen yksikkönsä näiden asioiden tarkastelussa teemavuoden osalta. Näin esimerkiksi nuorten olisi helpompi hyödyntää kaikkia tarjottuja mahdollisuuksia mahdollisuuksia. Tässä voidaan ajatella eh, tietoisuuden lisäämistä monen eri tavoin. Ja todellakin eh, kulttuurin väliset yhteydet, eh, erilaisten kulttuuristen todellisuuksien ymmärtäminen ja hahmottaminen. Vuosi 2017 tarjoaa mahdollisuudet, toivottavasti talousarvion mukaiset hyvät mahdollisuudet valmistelu- ja suunnittelutöille eri tahoilla – Ja itse ehdottaisin erästä asiaa. Ehkä jäsenmaiden eh, harkintasuunnitteluryhmä. suunnitteluryhmä. Ehkäpä voitaisiin ajatella, että ensi vuoden aikana mietittäisiin sellaisia tapahtumia, jotka tapahtuisivat eh, symbolisissa paikoissa Euroopassa. Eli ikään kuin jo etukäteen suunniteltaisiin hieman tätä teemavuoden esityslistaa myös tapahtumien osalta. Jäsenmaat toivottavasti osallistuvat myös rahoituksen ja yksityisiäkin rahoittajia olla mukana, mutta tällä tavalla voitaisiin jo etukäteen saada selkeä kuva siitä, missä tapahtuu ja mitä tapahtuu. Nyt sitten annan puheenvuoron eh, tohtori Sampierille Euroopan komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chairwoman. Um, this is a very important proposal for us. Kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä ehdotus meille komissiossa ja olen erittäin kiitollinen tälle parlamentille, varsinkin tälle valiokunnalle siitä, että se on tehnyt niin kovasti työtä sen kehittämisen ja että se on auttanut meitä tällä tavoin. Kyseessä on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu, täytyy kyllä todeta. Muistuttaisin vain lyhyesti tästä meidän käsitteestämme, miksi esittelimme tämän ehdotuksen sellaisena kuin se nyt tällä hetkellä on. Me halusimme asettaa Euroopan kulttuuriperintövuoden eurooppalaisen kulttuuriagendan tavoitteisiin ja olemme muistuttaneet kaikesta sitä työstä, mitä tähän mennessä on tehty, sillä tätä vuotta pidämme mahdollisuutena vahvistaa ja sitten mm, toimintaa ja sitten myös nopeuttaa sitä. Siitä syystä tämä valtavirtaistamisnäkökulma on se, että työstetään tätä usean eri yksikön kautta on tärkeää kahdestakin syystä. Ensinnäkin, koska merkittävää EU-rahoitusta kohdistuu kulttuuriperintöön, joka, jota muut osastot sitten hoitavat. Ja me puhumme tässä noin kuuden miljoonan euron suuruudesta, jota kulttuuriperintökysymyksissä käytetään. Eli selkeä rahoitusta on olemassa. Ja sitten valtavirtaistaminen, joka on tärkeää. Olemme ehdottoman samaa mieltä siitä, mitä todettiin kestävyydestä. Meidän näkemyksemme on se, että tämä ei ole mikään yksi ainutkertainen vuosi, vaan erittäin tärkeä osa, kun kehitämme kulttuuriperintöämme. Se on esillä myös sellaisena aikana, kun keskustellaan tulevista ohjelmasukupolvista. Siitä syystä on tärkeää, että tämä hoidetaan oikein. Olemme myös samaa mieltä kaikessa siinä, mitä todettiin sosiaalisesta ulottuvuudesta ja eurooppalaisesta asiayhteydestä. Mikä pitäisi olla eurooppalaisen vuoden rooli? Se pitäisi olla se, että valokeilaan asetetaan eurooppalaisen kulttuuriperinnön sisältö ja se, että kulttuuriperintö on kehittynyt vuosien aikana, mutta myös rajoja ylittäen. Tämä on äärettömän tärkeä osa tätä politiikkaamme ja sitä mm, viestintää, jonka esittelimme vuonna 2014 ja heti sen jälkeen. Eli tämä on siis ehdottoman tärkeä. Tämä tulisi olla se rooli, joka kyseisellä vuodella tulisi olla. demokraattisen kulttuurin rooli ja avoimet yhteiskunnat. Muistuttaisin siitä, että olemme erityisesti painottaneet hallinnointia. Meidän mielestämme tämä on nimenomaan se avainasemassa oleva näkökulma, miten tätä perintöä hoidetaan. Me emme pelkästään halua sitä asettaa näytteille, vaan haluamme sitä myös tavallisen jokapäiväisen elämäämme ja sen täytyy sisältää nimenomaan tämän osallistuvan hallinnoinnin. Nuorissa mukana oleminen on ehdottoman selvä asia ja siinä olemme myös samaa mieltä. Tässä on myös tilaisuus asettaa koulutus valokeilaan. Eli selkeästi nuoret ovat meidän pääasiallinen kohderyhmämme. Otan myös käyttöön erilaiset välineet. Edustaja Kosta juuri muistutti siitä, että meillä on verkostoja, työtä, joka on käynnistä, palkintoja. Eli meillä on paljon erilaisia hankkeita. Ja mitenkään emme vastusta sitä, että budjettia kasvatetaan. Se on sanomattakin selvää. Ja puolustaisin komissiota siitä, että uskoisin, että saamme aikaiseksi ihan käyttökelpoisen lopputuloksen kun tätä hoidetaan yhtenä keskiönä. Luova Eurooppa on tärkeä asia meille kahdestakin syystä. Varsinkin siitä, että sillä on tämä raja ylittävä ulottuvuus. Sehän on ohjelman vaatimus. Ja siitä syystä, että se yhdistetään tähän kulttuurien luovaan elinkeinoelämään, eli matkailuun ja muuhun. Nämä ovat sellaisia avainosioita, jotka ovat meille tärkeitä. About the ideas that were raised also in terms of uh, the involvement of ja kun tarkastellaan parlamentin mukana olemista äh, hallinnollisella puolella, niin sitä me emme tietenkään missään tapauksessa vastu, vastusta. Se on aivan hyvä asia. Portaali, kaikki muut asiat, niitä me käsittelemme myös. Nehän ovat tärkeitä osioita tällaisessa eurooppaisessa teemavuodessa. Ne ovat tärkeitä myös siitä syystä, että koska meillä ei ole koskaan riittävästi rahaa kaikissa jäsenvaltioissa näiden aloitteiden läpiviemiseen. Eli tässä suhteessa tarvitsemme jäsenvaltioiden apua ja kaikkien sidosryhmien apua. Ja logon ja brändin olemassaolo mahdollistavat myös että sen, että voimme laittaa merkintöjä näihin aloitteisiin ja näin viestittää paremmin kansalaisia. Kiitoksia kovasti tästä sitoumuksestamme. Tämä on myös meille komissiossa tärkeä asia. Eh, Kiitokset. Eräs seikka, jonka haluaisin vielä tässä todeta. Todellakin resurssikysymys on meille erittäin tärkeä. On tärkeää, että komission kanssa yhdessä ponnistellaan, jotta ei jouduta liian pahoin, paha, hankalaan budjettitilanteeseen. Pentru ca un asemenea proiect să poată fi... Meidän tarkoituksemme on onnistua tässä hankkeessa ja jotta se voi onnistua, niin tämän vuoden pitää olla täysin erilainen kuin mikään muu teemavuosi, mitä Euroopassa on, koska muuten kaikki muuttuu monotoniseksi, yhdenmukaiseksi, standardoiduksi. Tämän pitää olla selkeä aihepiiri. Meidän on kulttuuriperinnön luonnetta korostettava, että se on eurooppalaista. Ihmisten pitää ymmärtää, miksi kulttuuri on eri alat kattavaa ja läpikäyvää, transversaalista siinä mielessä, niin että me joudu sellaisiin aihepiireihin, joista me pidä haluan sanoa, että minulla on käsi ihan kipeänä, kun olen kirjannut niin paljon näitä asioita, mistä puhuitte. Onneksi tämä keskustelu pidettiin, se oli vaivan väärti. Kiitän. Bene. Eh, mi pareki, <clears throat> Hyvä. Tässä on tuotu esiin hyviä ehdotuksia. Muistuttaisin siitä, että tämän keskustelun jälkeen tekstiluonnos eh, toivottavasti saadaan valmiiksi 14.10. mennessä ja sitä sitten kaikki eh, valiokunnan jäsenet tukevat. Ja sitten 21 vuorokautta on aikaa vielä valiokunnan jäsenten eh, mahdollisesti esittää tarkistuksia. Jos yli eh, neljä jäsentä on eri mieltä, niin mennään äänestykseen. Ja jos todellakin äänestys pidetään, niin se pidettäisiin 8.11. tai 28. päivä. Ei siksi, että silloin esitetään uusia tarkistuksia, vaan siksi, että niistä, mitä esittelijä on tehnyt, äänestettäisiin. Mutta jos vastustusta kukaan ei esitä, niin voidaan viedä suoraan täysistuntoon eh, mietintöön luonnos eh, joulukuun täysistuntoon siis. En tiedä, onko mahdollista, että ehdittäisiin täysistuntokäsittelyyn jo marraskuussa, mutta viimeistään varmasti sitten joulukuussa. Ja nyt ei muuta kuin eh, lykkäpyttyyn esittelijälle ja varjoesittelijöille. Uskon, että tulemme saamaan oikein erinomaisen eh, mietinnön. Ja todellakin kaikki, jotka haluavat eh, tehdä yhteistyötä, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä esittelijän ja varjoesittelyihin 14 mennessä. Hyvä. Nyt sitten seuraa tärkeä hetki eh, nuorten Karle Suuri-palkinnon voittajien mm, kruunaaminen. Tehän tiedätte, mistä on kyse tässä hankkeessa. Hanke käynnistettiin vuonna 2008 ja yhteistyössä Kalle Suuri varsinaisen palkinnon järjestäjien kanssa Euroopan parlamentti nyt valitsee nuorten hankkeen. Olkaapa hyvä, voitte käydä tänne pöydän taakse. Eli kyseeseen tulevat sellaiset hankkeet, eh, jotka tukevat identiteetin kehitystä ja toisaalta sitten eh, tarjoavat eh, konkreettisia ehdotuksia siitä, miten yhteistyö mahdollistuu. Tässä nyt eh, olemme saaneet tänne mm, pöydän taakse kolme palkinnon saajaa. Lämpimästi tervetuloa teille. valiokuntamme vieraaksi. Todellakin onnittelut, onnittelut jo tässä vaiheessa teille hienosta työstä ja menestyksestä kilpailussa vasemmalla voittaja, ensimmäisen palkinnon voittaja Integrate-hanke Italiasta. Benedetta Turin eh, kertoo meille lähemmin tästä hankkeesta. Ja sen ajatuksena on auttaa pakolaisten kotouttamista. Todellakin tässä varmasti e, italialaista menettelystä on kyse ja erilaisia workshoppeja, toimintaa ja myöskin e, kansainvälisiä yhteyksiä tuetaan ja paikallistahot ja vapaaehtoisvoimin tämä kaikki tapahtuu. Todellakin hieno, hieno hanke erittäin ajankohtaisen aiheen tiimoilta. Monesti tällainen solidaarisuus jää vähän liian heikkoihin kantimiin. Ja sitten Searching for a Charlemagne on em, kakkoseksi tullut hanke eh, Kreikasta. Kreikasta. Lea Luguru eh, kertoo meille lähemmin siitä kyseessä on eh, Birkosissa sijaitsevan koulun oppilaiden kehittelemä hanke, tällainen peli, eh, jossa mennään Karle Suuren jäljillä. Ja tässäkin yhtenäinen Eurooppa taustalla. Ja kolmanneksi tuli Young European Council-hanke yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tässä todellakin eh, selvää on, että juuri näinä aikoina luotamme ja uskomme kovasti nuoriin Britanniassa. Ja kyseessä on eh, nuorten neuvosto. Ja todellakin eh, tuomaristo teki valintansa ja on mielenkiintoista havaita, että se valitsi kolme varsin erityyppistä hanketta ja se onkin oikein hieno asia. Ja myöskin nämä maat, eh, joista voittajat tulevat, ovat ehkä myöskin hieman hankalassa monimutkaisessa tilanteessa. Ja nyt sitten sitten annan teille mahdollisuuden hieman kertoa omasta ja omista hankkeistanne kukin puhuja vuorollaan, mutta älkää ylittäkö seitsemän minuutin puheaikaa kuitenkaan. Ja ensimmäisenä annan puheenvuoron Benedetta Turinille. Eh, voit kertoa teidän hankkeestanne, Integrate-hankkeesta. Ole hyvä. Yes, this is my presentation about the project Integrate. Niin, tämä on Integrate-hankkeen esittely. Milläs, mitenkäs vaihdan tätä kalvoa? You? Oh, thank you very much. Yes. I will start briefly introducing what we do as IASEC. So, IASEC is an organization, uh, eh, non-political. Siis mitä IASECissa teemme, kerro siitä. Se on ei-poliittinen järjestö. Se on kansainvälinen suurin opiskelijärjestö maailmassa. Se syntyi toisen maailmansodan jälkeen ja sen tavoitteena on estää konflikteja, kuten toisen maailmansodan uudelleen syttymistä. Meillä on paljon varsinkin Pohjois-Euroopasta olevia jäseniä ja alun perin he ajattelivat, että he haluavat viedä eteenpäin näitä ajatuksia. Teemme sen niin, että luotetaan nuorisoon niin, että nuoriso rakentaa parempaa tulevaisuutta. Ja siksi haluamme luoda johtajuutta nuorille sitä luonnostana neljän eri elementin avulla. Eli ratkaisu, keskittyneisyys, voimaannuttaminen. Nämä ovat sellaisia arvoja, jotka ovat meidän järjestömme taustalla. Tämä tehdään johtajuus kokemuksen ja kulttuurivaihtojen avulla. Integrate syntyi Intiassa vuonna 2015 Aiesekin kokouksessa, jossa kaikki sen mm, eri yksiköt kokoontuvat ja eurooppalaiset pohtivat, minkälaista hanketta haluamme rakentaa, joka ottaisi esille eurooppalaiset näkökulmat. Ja se, mikä sitten syntyi tästä kaikesta, oli pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden integrointi kaikkialla Euroopassa. Näin hanke syntyi huippukokouksessa lokakuussa 2015 eurooppalaisen osion edustajat pohtivat sitä, miten tätä hanketta voitaisiin näin parantaa. Eli tavoitteena tässä on se, että yhdistetään kansalaisjärjestöjä, joille on tärkeää turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien integrointiin paikallisiin yhteisöihin – yhdessä eurooppalaisten opiskelijoiden kanssa. Eurooppalaiset opiskelijat menivät suoraan pakolaisleirille ja järjestävät siellä erilaisia ja oppitunteja. Meillä on myös tässä pieni videossa näyttää, mitä siellä tapahtuu. Ja haluamme tehdä tämän niin, että ei pelkästään auteta pakolaisia ja ää, turvapaikanhakijoita, vaan että tuodaan sinne todellisuus ja ymmärretään, että me voimme oppia myös näiltä ihmisiltä ja he voivat olla aktiivisesti mukana integraatiokysymyksissä. Tämän hankkeen arvo on siinä, että haluamme saada nuoret ymmärtämään, että nuoret voivat toimia näissä kysymyksissä. On tietysti mukava, että niistä keskustellaan, on mukava ymmärtää, että ongelmia on, mutta jos sitä voidaan niin siinä suhteessa toimia, niin se on vielä tärkeämpää. Tämä on tärkeää myös siinä suhteessa, että Euroopassa voidaan matkustaa helposti ja se, että rohkaista nuoria menemään toisiin maihin ja aloittamaan tämä integrointiprosessi näin. Eli kutsumme nuoria mukaan, ei odottelemaan, että jotain tapahtuisi, vaan että saadaan asioita aikaiseksi. Minulla on joitakin kuvia näistä tarinoista, joita luotu tässä hankkeessa. Tässä on kuva Espanjasta. Ja tässä on muitakin kuvia sitten Itävallasta. Ja meillä on myös video ranskalaisesta tytöstä, joka opetti Italiaa pakolaisille. Tämä on oikein hauskaa, koska siinä tehdään erilaisia pelejä ja Nauretaan yhdessä. Hanke on käynnissä jo vuoden ajan, mutta se alkoi siis tästä. Okay, it's fine. It just started in Italy. Uh... Tämä alkoi siis Italiasta. Asia ensin tuolla huippukokouksessa, sitä Aisek otettiin siihen mukaan ja nyt sitten yli kymmenen maata Euroopassa on aktivoimassa tätä hanketta, mikä merkitsee sitä, että nämä ovat mukana paikallisissa kansalaisjärjestöissä, mutta opiskelijat, jotka ovat mukana näissä hankkeissa, ovat kaikkialta Euroopasta ja joskus jopa sen ulkopuolelta, sillä hyvin monet ovat kiinnostuneita tästä asiasta. Yhä useampi haluaa myös aktivoida näitä hankkeita ja olemme saaneet tuolta pakolaisleireiltä pyyntöjä. Silloin kun se halutaan aktivoida tätä hanketta, meillä esimerkiksi on Barissa Italiassa tällainen tilanne. Kuten tiedätte, Etelä-Italiahan pakolaisalueet kohdistuvat voimakkaammin. Ja sinne haluttiin vuosittain uusia vapaaehtoisia. Moni ymmärsi tämän ja näin kyettiin kehittämään integrointia tällä alalla. Lisäksi AISEC haluaa avata tätä hanketta muille ja esimerkiksi Turkki, mikä on erittäin hyvä merkki Turkin nuorisolta, on tässä mukana. Ja joulukuun mennessä meillä meillä on ensimmäiset arviot ja sitten tarkastellaan sitä, minkälainen vaikutus näillä hankkeilla on ollut, sillä yhdessä näiden työpajojen kanssa meillä on myös tällaisia tapahtumia, joissa paikallisyhteisöt ovat mukana. Ja Aiesekin puheenjohtaja on myös tässä mukana. Hän löytyy, hänet löytyy myös näistä kuvista. Hän meni Itävaltaan integrate hankkeen nimissä ja siellä järjestettiin kursseja paikallisyhteisölle – joita siis pakolaiset ja turvapaikanhakijat esittivät. Tämä on aivan erilaista kuin mitä tavallisesti on nähty. Kyseessä on siis vaihto, kulttuurin vaihto, ja se on yksi tämän hankkeen lisäarvoista. Very, very interesting. Molto interessante questa. Kiitos tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Ja on hyvä, että sinäkin tiedät, että tämä parlamentti myös hyväksyi päätöslauselmatekstin pakolaislasten pääsystä koulutukseen ja olemme lisänneet rahoitusta tälle. Sehän on perusoikeus ja meillä on myös näitä koulutuspolkuja nuorille pakolaisille eri maissa, jotta he pystyisivät opiskelemaan eurooppalaisissa yliopistoissa. Heille annetaan tukea, jotta ei tule tällaista menetettyä sukupolvea lainausmerkeissä. Tämä on aika yhdenmukaista teidän ponnistelujenne kanssa. Euroopan parlamentti on keskittynyt tähän ja olemme iloisia siitä, että tekin keskitytte tähän asiaan. Sitten seuraava palkinto. Pluguru. Kaarle suurta etsimässä. Tämähän on nyt jo hyvin tunnettu videopeli. Näytätkö meille siitä jotain? Kiitos. Nuorena, jota kiinnostaa yhtenäinen Eurooppa ja joka haluaa nähdä eurooppalaiset kulttuurit ja maat yhteydessä, me olemme ajatelleet piirtää tällaisen kartan Karle Suuresta aina tämän päivän Eurooppaan, koska Kreikka kiisii, äh, kärsii kovasti talouskriisistä. Olemme halunneet lisätä osaamista ja tietoisuutta ja olemme voittaneet tässä Karle suuri palkinnossa 2015-2016 toisen palkinnon. Palkintoseremoniassa, joka pidettiin Exla Chapellissa Saksassa, äh, Karle Suuren kotipaikalla. Jokaisen on vastattava tässä äm, karttapelissä näihin kysymyksiin. Ja kun hän vastaa oikein, hän saa sitten osoituksen mennä seuraavaan kaupunkiin. Teemme tästä digitaalisen pelin, jotta kaikki voisivat osallistua sen pelaamiseen. Ja tällä osoitetaan nuorille, että tässä ei ole voittajia eikä mm, häviäjiä. Tämä on itse asiassa osaamis- ja tuntemuksen lisäämispeli. Haluamme lisätä osaamista ja tietämystä Euroopasta, Euroopan unionista. Tarkoituksena on seurata Kaarle suurta hänen kotimailleen ja auttaa häntä valloituksissaan. Tässä on kuusi valloitettua kaupunkia, jotka on satunnaisesti valitettu valittu ja jokaisessa kaupungissa on sitten tietoja. Ja jos pelaaja vastaa oikein kysymykseen, hän saa aina pisteen ja niiden pisteiden ähm, mukaan sitten hänelle annetaan äh, joko esimerkiksi ähm, maanviljelijän tai talonpojan arvo tai jopa hänestä voi tulla Karle Suuri ja me haluamme näyttää tietä kaikille nuorille, jotka joka päivä taistelevat paremman elämän puolesta, koska nuorille pitää opettaa, ettei saa vain nostaa käsiä pystyyn eikä tehdä mitään. Voidaanko vähän nähdä tästä pelistä? I will give you some cards later. Okay. Voin jakaa teille kortteja tästä hyvä, koska tämä on hyvin mielenkiintoinen peli. Hyvä. Sitten kolmannen palkinnon voittaja Tilman Halk. Hän on yhdistyneestä kuningaskunnasta nuorten neuvostosta. Nyt kuulemme sitä enemmän. Thank you very much, Costa, for the kind invitation and of course for the... Kiitoksia tästä kutsusta ja kiitoksia siitä, että saamme tulla tänne valiokuntaan esittämään Tämä on tämän asiamme suuri kunnia meille. Puhun lyhyesti tästä tilanteesta. Näette tämän tiimin, joka on tässä taustalla. Sitten puhumme itse konferenssista ja itse hankkeesta sen jälkeen, kun tämä palkinto on saatu. Nuori Eurooppalainen johtajuus on tämä järjestönimi, joka on tämän asian taustalla. Olemme vuonna 2011 perustettu järjestö, että äh, se syntyy siitä syystä, että nuoret ovat suurin ryhmä, jolla ei ole edustusta. Ja halusimme saada voimakkaan nuorille tavoitteena on se, että nuorille annetaan vahva ääni niin, että nämä voisivat rakentaa eurooppaista tulevaisuutta. The team behind Young European Leadership is about 30 volunteers. 30 vapaaehtoista 16 maasta on tässä. Tilanne muuttuu tietysti jatkuvasti. Ja saavuttamme nämä tavoitteemme keskittymällä kahteen asiaan. Ensinnäkin osallistumalla tällaisiin suuriin konferensseihin, Youth 20 huippukokoukseen. Teemme yhteistyötä Euroopan komission kanssa ja olemme mukana Euroopan unionin hankkeista, hankkeessa. Ja toiseksi meillä on omat ohjelmamme, nuorten eurooppalaisten neuvosto, josta puhun nyt lisää. Tämä on kansainvälinen nuorisokonferenssi, joka pidetään kerran joka vuosi. Tavoitteena on antaa nuorille tilaisuus tarjota innovatiivista politiikkaa. Tämä saavutetaan osittain tarjoamalla suora pääsy päätöksentekijöiden läheisyyteen, ja ohjelma on aika suoraviivainen. Ja näin tässä valmistellaan konferenssia, esitetään hyviä ajatuksia ja visioita mm, sen suhteen, millä tavalla Euroopan pitäisi kehittyä. Itse konferenssi, meillä on siinä viikon neuvottelut, jossa nuoret järjestäytyvät tällaisiin neuvostoihin, joissa keskitytään sosiaaliseen inkluusioon tai tasa-arvoon tai siirtymisestä koulutuksesta työelämään. Slovakian edustaja edustaa Slovakia, mutta hän ei sitä hallituksen näkökulmaa, vaan omaansa. Eli me haluamme uusia ajatuksia. Emme me halua toistella vain sitä, mitä on jo esitelty, vaan uutta. Euroopan kehittämiseen. Tämän prosessin aikana otamme nuoret mm, ja kutsumme heidät kokoontumaan yhteen niin sama neuvottelupöytään sidosryhmien kanssa. Ja näin voidaan käydä tässä näkemysten vaihtoa. Ja lopuksi sitten meillä on myös yhteyksiä politiikan tekemijöihin, esimerkiksi komissaari Georgieva oli tänä vuonna paikalla sitten tuossa lopputilaisuudessa. Eli tässä on tällainen sukupolvia ylittävä viestintä kyseessä. Tavoitteemme ja saavutuksena on ollut se, että luomme vuoropuhelua eri toimialojen välillä toiseksi. Charlemagnen nuorisopalkinto on tietysti tärkeä saavutus ja se taustalla on suuri tiimi, joka hoitaa tätä työtä. Ja tänä vuonna tämä pidetään Euroopan parlamentin suojeluksessa tässä talossa. Se on erittäin hieno tunnustus meille. Tämä ei olisi ollut mahdollista, jos ei olisi saaneet paljon tukea. Ja Julie Ward, joka valitettavasti nyt ei ole paikalla, on ollut tätä tukemassa, Dali, Ivo Weigel ja monet muut. Mitä sitten tässä suuremmassa asiayhteydessä tapahtuu? Ensinnäkin hanke on viisivuotinen. Ajatus syntyi vuonna 2013 yhden yhteisrahoittajan kanssa. Pohdimme sitä, mitä voidaan hoitaa nämä asiat, mitä voidaan saada aikaiseksi hyvä hanke, keskittyä nuoriin ja kehittää Eurooppaa. Vuonna 2014 meillä oli tällainen ensimmäinen kokoontuminen. Sitten laadimme ohjelmaa tulevaisuutta silmällä pitäen ne osallistujien määrää, puhujien määrää ja yleisesti ottaen lisäsimme tietoisuutta koko ohjelmasta. Vuonna 2016, sen jälkeen kun äh, Charlemagnen nuorisopalkinto tuli käyttöön, niin ohjelmat on myös tänä vuonna olemassa. Ja näin olemme olemme sitten lisänneet yhdenmukaisuutta näiden oikeiden neuvostojen kanssa, joita täällä Brysselissä pidetään. Olemme pyrkineet parantamaan myös yhteenottojamme sidosryhmiin, niin että ihmiset todella saavat tietää nuorten ajatuksista. Ja hakijoiden määrä on lisätty myös, kuten myöskin osallistujien määrää ja tietoisuutta ylipäätään ohjelmasta. Tämä on kuitenkin vain askel tässä prosessissa. Ja vuonna 2017-2018 aiomme erityisesti tarkastella esteettömyysnäkökulmia ja sitä, että kaikki, jotka haluavat osallistua, voivat todellakin osallistua että kaikki esteet tässä suhteessa poistettaisiin. Sitten EU-neuvoston puheenjohtaja ohjelma Alankomaiden ja Maltan kanssa työstetään näitä asioita niiden edustajat mukaan tuonne konferenssiin. Ja sitten Viron puheenjohtajavaltio on mukana myöskin näissä neuvotteluissa, että voidaan integroida nämä ohjelmat yhteen. Olemme vakuuttuneita siitä, että nuoret ovat muutoksen moottori, he ovat huomisen johtajia, mutta myös tämän päivän johtajia. Ja näin ohjelmamme on todella syvällinen sen yhteiskunnallisessa sitoumuksessaan. Ja lopuksi haluaisin todeta ja ystävästi kutsua paikalle tämän, päiv- tämän vuoden kokouksen Euroopan parlamentin suojeluksessa, kuten totesin, Georgieva, Bonici ja Hoyer ovat siellä mukana. Jos haluatte tulla mukaan tänne niin yhdeksäs päivä se on mahdollista 9.11. Annan teille tarvittavan tiedot ja millä me otamme teidät vastaan. Kiitoksia kovasti. Grazie. Thank you. Complimenti for this initiative. Onnittelut teille. Todella mielenkiintoinen hanke. Siinä todellakin huomioidaan paljon kysymyksiä. Nuoren tilanteet ja sitten tällä toimielin kulttuuri toisaalta sukupolven yli, rajat ylittävä menettely. Eli todellakin mielenkiintoinen hanke ja varmasti palkintonsa ansainnut. Ja toivottavasti tällä tavalla saatte myöskin hieman näkyvyyttä toiminnallemme ja ehkäpä näitä toimintamalleja voidaan hyödyntää sitten myös muualla. Ja nyt en tiedä, haluaako joku kollegoista kommentoida, käyttää puheenvuoron. Aion. Ensin haluaisin lämpimästi kiittää. Tarvitaan, Eurooppa tarvitsee aktiivisia nuoria ähm, viemään Eurooppaa eteenpäin ja käsittelemään ongelmia. Tulen Aachenista, olen siellä kansanedustajana ja on todellakin hienoa, että eh, tällainen eh, hanke juuri valittiin todellakin nuorten käynnistämiä hankkeita eri puolilla Eurooppaa on paljon, myös sellaisia, jotka eivät osallistu kilpailuihin. Ja toissa viikolla kuulemistilaisuudessa kuulimme, että kaikki eivät vielä saa minkäänlaista tukea toiminnalleen, koska rahoitusta ei ole riittävästi saatavilla on erittäin tärkeää, että todellakin nyt annetaan tunnustus tämän tyyppiselle työlle, nuorten omalle hankkeelle. Tällä tavalla nuoret yrittävät tuoda Eurooppa lähemmäksi kansalaisia ja varsinkin lähemmäksi nuoria, ja juuri tällaista henkeä tarvitaan. Ja todellakin eh, nuorten monen kirjava toiminta hyvin käy ilmi näistä kolmesta palkitusta hankkeesta. Tässä on hyvin erityyppisiä kysymyksiä käsitelty. Ensinnäkin hanke, jossa pyritään huomioimaan pakolla, sitten hanke, jossa vaikutetaan päätöksentekoon ja sitten tällainen historian tuntemiseen liittyvä peli. Eli todellakin tärkeitä kysymyksiä. On erittäin tärkeää hieman tietää historiasta siitä, miten Eurooppa on syntynyt. Tätä tietoa tarvitaan, jos halutaan Eurooppaa viedä eteenpäin, sillä monet nuoret eivät välttämättä ymmärrä näitä syy-yhteyksiä, eh, syitä sille, miksi Eurooppa on muotoutunut tällaiseksi, kun se on muotoutunut. Ne eh, nuoret kyllä osaavat esimerkiksi vapaan liikkuvuuden mukanaan tuomasta hyödystä nauttia, mutta on hyvä kytkeä tämä tieto ja nykytodellisuus myöskin historiaan, miksi tähän kaikkeen on tultu ja miten tähän kaikkeen on päädytty ja mitä eh, historiallisesti tarkastellen Euroopan yhtenäistyminen tarkoittaa. Taustalla on paljon paljon sotia eh, vuosisatojen ajalta ja jos nykyään sitten poliittisesti, demokraattisesti eh, ongelmat onnistutaan ratkaisemaan, niin voidaan todeta, että on otettu aimoharppaus asioiden käsittelyssä parempaan suuntaan. Ja sitten nämä nationalistiset pyrkimykset, myöskin nuoret ovat helposti kohderyhmän. On erittäin tärkeää jotain esittää tämän tyyppisen kehityksen vastapainoksi. Eli lämpimät kiitokset teille, lämpimät kiitokset siitä esimerkistä, jonka näiden hankkeiden myötä haluatte myös antaa muille. Kiitokset. Ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Ja, vielen herzlichen Dank, Silvia. Kiitokset Silvia. Voin yhtyä äskeisiin Sabina Ferhain esittämiin kiitoksiin. Omalta osaltani todellakin haluan kiittää panoksestanne ja siitä, mihin olette ryhtyneet. Ja tällä tavoin pyritte myöskin pitämään hengissä ja kehittämään edelleen näitä hankkeita jotka olette itse pysty saattaneet. Tämän tyyppistä henkeä ja tämän tyyppistä aloitteellisuutta Eurooppa tarvitsee, tarvitsee varsinkin nuorten panosta. Jo viime kertaisen Suuri Parkinnon yhteydessä totesin, silloin olin tuomaristossa itse mukana eh, Saksan maavalinta tehtäessä Todellakin törmäsin tuolloin niin moniin mielenkiintoisiin hankkeisiin, että olisi tehnyt mieli palkita niistä ihan jokainen. Eli todellakin on upeaa, että näin aktiivisia nuoria Euroopassa on. Ja kun tutustuu lähemmin näihin hankkeisiin, niin tulee ihan luottavainen olo sen suhteen, mihin Eurooppa tulevaisuudessa on menossa, vaikka joskus hieman varjojakin eh, tähän luottamukseen sotkeutuu juuri näiden äärikansallisten ilmiöiden myötä, mutta tämän tyyppiset hankkeet ja tämän tyyppiset nuoret varmasti voivat antaa meille varmuuden siitä, että Eurooppa on jatkossakin hyvissä käsissä ja menossa oikeaan suuntaan. Tämä historiahanke oli mielestäni oikein mielenkiintoinen, koska tulevaisuutta mielestäni voi kehittää vain, jos tuntee oman historiansa ja toisaalta ne virheet, joita historiassa on tehty, jotta tehdyt virheet eivät sitten tulevaisuudessa toistu. Ja jotta todellakin voi luottaa parempaan yhteiseen tulevaisuuteen. Eli siinä mielessä tykkäsin juuri tästä hankkeesta, mutta kaikki kolme ovat aivan erinomaisia ilman muuta. Ja toivottavasti jaksatte tsempata edelleenkin, miettiä ehkä jotain uuttakin, uudenlaisia hankkeita ehkä tulevaisuudessa. Voin luvata, että ainakin koko oman ryhmäni nimissä voin toivottaa teille kaikkea onnea hyvää ja menestystä myös tulevia hankkeita ajatellen. Helga, ole hyvä. Ilman muuta yhdyn esitettyihin kiitoksiin ja kehuihin. On todellakin hienoa joka vuosi toivottaa tänne tervetulleeksi eh, nuorten Karlsuri-palkinnon voittajat. Viime vuonna henki oli ihan yhtä hyvää ja todella tänä vuonna tämä jatkuu. Ja niin kuin kollega juuri totesi, kun näkee, kuinka nuoret ovat innokkaita ja aktiivisia eh, käsittelemään eri kysymyksiä, yhteiskunnallisia kysymyksiä, pakolaiskysymyksiä ja eh, yhdessä muiden nuorten kanssa todellakin näkemään vaivaa näiden asioiden eteen, niin se on todella hieno asia. Hienoa huomata, että jotkut ajattelevat asioita tällä tavalla rakentavasti, eivätkä käännä selkäänsä näille ja käänny ääriryhmittymien mm, puoleen, niin tällä tavalla todellakin voidaan tarjota mahdollisuuksia. Kannattaa miettiä sitä, miten ehkä pyrkiä siihen, että muutkin nuoret saataisiin mukaan tämän tyyppiseen myönteiseen toimintaan. Ja tällä tavalla taattaisiin myönteinen kehitys Euroopan unionille myös tulevaisuudessa. Tällaisia integraatiohankkeita pidän äärimmäisen tärkeinä. Ja lämpimät kiitokset todellakin omalta osaltani teille myöskin. Ja toivottavasti mahdollisimman moni todellakin saa kuulla näistä hienoista aloitteista ja teille henkilökohtaisesti ja myöskin hankkeiden parissa kaikkea hyvää. Luigi Morgan, olkaa hyvä. Kiitos. Lämpimät kiitokset myös minulta näille kolmelle hankkeelle, jotka todella ovat varsin mielenkiintoisia. Tämän lisäksi uskoisin, että tämä osoitus siitä, että voimme luottaa tulevaisuuteen. Tämä osoitus siitä, että vastuunkantoa, sitä todellakin löytyy nuorilta. Sen nämä hankkeet ovat hyvin osoittaneet. Sanon tämän siksi, että vähän liian usein eh, eh, eh, sellaiset tahot, jotka todellakin pyrkivät rakentavaan kehitykseen, jäävät jotenkin hieman taustalle. Heidän, heitä ei saada riittävän hyvin näkyviin. Ja katsoisin, että tämä kaikki kaikki teidänkin toimintanne on hyvin läheisessä kytköksessä myöskin, kun ajatellaan tulevaa kulttuuriperinnön teemavuotta. Varmasti eh, juuri nämä kolme palkinnon saajaa omalta osaltaan vaikuttavat pohjaisen myönteisen kehitykseen. Mutta tärkeää on tietysti tarjota tällaiselle myönteiselle kehitykselle puitteet jatkossakin. muita puheenvuoropyyntöjä näytä olevan. En tiedä, haluatteko te eh, hieman kommentoida näitä puheenvuoroja. Olkaapa hyvä. Ja, also ich kann, ich kann mich den Worten von Frau Verheyen, Frau, Frau Kammerberg. Voin yhtyä Saksan kollegoiden puheenvuoroihin ensinnäkin. Kiitos kiitoksista ja onnitteluista, mutta todellakin historian tuntemus on erittäin tärkeä asia. Oma perheeni on lähtöisin entisestä DDRstä. He muistavat ajat, jolloin oli muuri ja sen taakse ei ollut menemistä. Itse olen ensimmäinen omasta perheestäni, joka on päässyt ikään kuin muurin yli ja sitä kautta laajemmallekin Eurooppaan. Ja sitten jos katsotaan vielä pidemmälle taaksepäin, niin nuorten Karle Suuri palkinto eh, todellakin nyt ensimmäistä kertaa on palkittu hyvistä teoista. Ainahan näin ei ollut, kun esimerkiksi ajattelen ehm, oman lähtömaani historiaa. Todellakin kiitos kannustuksesta vielä kerran. Bene, la nostra... Onnittelu todellakin ja toivottavasti voitte jatkaa hyvää hankettanne. Karle Suurihan oli tällainen kannustin, mutta te sitten pidätte huolen siitä, että eh, jatkoakin seuraa. Kyllä, kiitos. Haluan kiittää teitä näistä lämpimistä sanoista ja haluaisin lisätä, että juuri tästä syystä me olemme tämän pelin kehittäneet niin, että jokainen pelaaja, jokainen kansalainen ja lapsi voisi oppia Karles suudesta ja Euroopan historiasta. Tämän pelin kautta kaikki voivat oppia enemmän asioita Euroopasta. Kuten sanoin, tarkoitus on siis tiedon ja osaamisen lisääminen, ei pelin voittaminen. Kiitos vielä kerran. Con cui si vince e se si arriva se si dimostra di conoscere. Tämän pelin myötä oppii paljon. Ja tässä viitattiin jo eh, eurooppalaiseen kulttuurin teemaan vuoteen vuoteen 2018 ja eh, kannattaa teidänkin ehkä miettiä mahdollisia eh, uusia eh, mahdollisuuksia, esimerkiksi sovelluksia eurooppalaiseen kulttuuriperintöön liittyvän. Sehän voisi olla ihan mielenkiintoinen ehdotus. Of course, I also thank you for your... Niin minäkin kiitän teitä sanoistanne Haluaisin todeta, että minulle Kaarlo Suuri Parkinto on erityisen tärkeä, koska sillä esitellään näitä roolimalleja hyvästä kansalaisuudesta, eurooppalaisesta kansalaisuudesta. Ja tämä on se lisäarvo, joka mm, hanke tuo. Voidaan katsoa siitä, mikä, millaista on olla aktiivinen kansalainen ja mikä on tällainen kansalaisuusmalli. Eli se, mitkä ovat unelmani kaikille eurooppalaisille tai kaikille maille maailmassa, se on se, että olisi vahva kansalaisuus, mitä merkitsee olla hyvä kansalainen. Ja tämä on se, mitä näin näissä hanke- hankkeissamme. Siis rooli malli kaikille niille. Ja sitten voidaan ryhtyä pohtimaan sitä, mitä henkilökohtaisesti voidaan tehdä, jotta Euroopasta tehtäisiin parempi Eurooppa. Kiitoksia näistä sanoista ja kiitoksia myös tästä Karle Suurli aloitteesta, joka mielestäni on kaikkein tärkeä. Oggi abbiamo visto il volto migliore dell'Europa. Mm? Quella... Euroopan parhaat kasvot on nähty täällä tänään. Eli optimismin hengessä voidaan tästä jatkaa ja tehän tiedätte, että Euroopan parlamentti edustaa kansalaisia. Se on myöskin mukana eurooppalaisessa päätöksenteossa ja demokraattisesti valittu elin. Ja toivottavasti parhaalla mahdollisella tavalla voimme viedä eteenpäin myös teidän ajatuksianne ja ideoitanne. Olemme avoimia tämän suhteen ja varsin ylpeitä ja otettuja siitä, että pääsitte tänne vieraksemme. Hyvä. Näin voimme päättää aamupäivän osuuden, mitä kokouksen tulee. Ja